Diamo inizio. No niin, aloittelemme. Bene, buonasera a tutti, diamo inizio. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Aloitamme valiokunnan kokouksen ensimmäisen esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Mikäli huomautuksia ei ole, esityslista on hyväksytty. Kohta kaksi Pöytäkirjan hyväksyminen 27. maaliskuuta pidetystä kokouksista, mikäli huomioita ei tule ennen kokouksen loppua, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. Hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että teidät on ystävällisesti kutsuttu osallistumaan keskusteluun, joka käsittelee istutusoikeuksia ja kulttuuriperinnön ylläpitoa. Tämä on kollega Jegelen järjestämä tilaisuus. Se on tänään 18.30 täällä tässä salissa PHS 1A002. Eli se alkaa täällä välittömästi Agri-valiokunnan kokouksen jälkeen. Tämä tämänpäiväinen kokous on välitetään internetin webstreamauksena. Seuraavana Haluaisin äh, toivottaa tervetulleeksi komission jäsen John Dalin. Hän on komission jäsen, joka vastaa terveydestä ja kuluttajapolitiikasta. Kiitoksia siitä, että olette paikalla. Täällä on todella monta asiaa, joka käsittelee eläinten terveyttä ja hyvinvointia, joten annan teille välittömästi puheenvuoron. Tämän jälkeen mm, saamme täältä puheenvuoron saavat koordinaattorit työtavan mukaisesti ja sen jälkeen kaikki muut, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Hyvä John. Saatte puhua. Thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja arvon arvoisat jäsenet. Olen täällä mielelläni puhumassa nyt sitten kolmannen kerran osana näitä rakenteellista vuoropuhelua ja terveys- ja kuluttajapolitiikan eri, erityiskomissaarina. <clears throat> Olen, olen eri, nyt sitten valmistautunut puhumaan tätä valiokuntaa lähellä olevista asioista, erityisesti niistä, jotka tällä hetkellä ovat tapetilla ja jotka jatkossa tulevat herättämään erityistä mielenkiintoa. <clears throat> Haluan tässä lyhyessä alustuspuheenvuorossani sitten eh, kir, kir, eh, kirvoittaa hiukan kysymyksiä se, tätä alustusta seuraavaan eh, kysymys- ja vastausjaksoon. Eläinten hyvinvoinnista lähden liikkeelle. Siitähän on siinähän on nyt ajankohtaisia ongelmia lukuisia. Mitä, mitä tulee 2012-2015 EUn eläinten hyvinvointistrategiaan. Tämän osalta parlamentin panos on ollut erittäin tervetullut ja arvokas erityisesti Rova Polsenin eh, mietintö on tässä ollut suureksi avuksi. Haluan vakuuttaa edustajille, että olen hyvinkin tietoinen, miten eh, paljon EUn eh, <clears throat> e-, e-, e-, eläinsuojelulakeja tarvitaan ja erityisesti tarvitaan niiden täytäntöönpanoa. Meidän on valmistuttava siitä, että, että täytä, nykyisten lain, lakien täytäntöönpano toteutuu täysimittaisesti ennen kuin lähdemme sorvaamaan uusia lakeja. Komissio on tietoinen myöskin siitä, miten esimerkiksi tuot, tuot, tuottajille koituu, lisäkustannuksista, mitä tuottajille koituu uusien tehostettujen eläinsuojelulakien noudattamisesta. Ja samoin myöskin sitten ymmärrän niitä, että niitä, jotka komissiolta penäävät uusia aloitteita koskien esimerkiksi vaikka lypsy, lypsykarjan, lemmikkieläinten, jenisten, muiden kuljetukseen tässä haluan kuitenkin korostaa edelleenkin täytäntöönpanoa ja yleisten mekanismien täytäntöönpanon mekanismien mukaan ottamiseksi. Kuitenkin eläinten hyvinvoinnin yleisverkosto, lakisääteinen verkosto on välttämätön, mukaan lukien tällaiset referenssikeskukset ja komissio on parlamentin aloitteesta tästä jo pyytänytkin ehdotuksia voin vahvistaa edustajille, että, että jos tämä mietintö hyväksytään, me kallistamme kyllä korvamme äh, parlamentin, äh, äh, korviamme parlamentin toiveelle läheisyysperiaatteessa ja suhteellisuusperiaatteesta. Olen hyvinkin tietoinen eläinten kuljetuksen aikaisesta terveydestä ja siitä käytävästä keskustelusta, erityisesti mitä tulee, mitä tulee teuraksi matkalla olevien eläinten kuljetusajan rajoittamisesta kahdeksaan tuntiin. Olen vähän selvitellyt eläinten kuljetuksen perusteita. EUn eläimiä on aina kuljetettu kuljetettu viljelyalueelta sellaisille alueille, joissa sitten on taas asiantuntemusta lihanjalostukseen, elintarvikkeiden korkealaatuiseen tuotantoon, jotta voitaisiin sitten vastata tähän mittakaavaetuihin ja tarpeisiin. Olemme vähentäneet teurastamoiden lukumäärää näin eläimet joutuvat matkaamaan pidemmän taipaleen kuin ennen. 60-70 prosenttia suurimpien teurastamoiden tarpeista koostuu kuljetuksista, jotka ovat yli kahdeksan, tunnin, kahdeksan tuntia kestoltaan. Suuri osa kuitenkin tulee jäsenmaista, joissa äh, tämä teurastamo sijaitsee. Tässä, tällä hetkellä ei ole nyt aika otollinen uusia sääntöjä lähteä, uusia muutoksia lähteä tähän säädöstöön ehdottamaan, emmekä, eikä meiltäkään ole sellaisia tulossa useimmat, useimmissa jäsenmaissa asianosaisilla, niin kuin komissiossakin, painopiste on ensisijaisesti nykyisen lainsäädännön paremmassa täytäntöönpanossa. Jos muuten tehtäisiin tai toimittaisiin, koko järjestelmä entisestään vesittyisi tai heikkenisi. Mä hävisin. in focusing on how we can improve enforcement. Kuitenkin edelleen haluamme painottaa siis sitä äh, täytäntöönpanon äh, valvontaa ja tehostamista ja miten voisimme sitten nykyteknologiaa äh, valjastaa eläinten liikkumisen valvontaan. Esimerkiksi mm, nyt sitten sikojen suojelusta ja sen lainsäädännön täytäntöönpanosta haluaisin mainita sikojen suojeludirektiivin Eh, eh, jossa on, eh, joka on rinnakkainen esimerkiksi munivien kanojen direktiivin kanssa. Yksittäisten emakkojen karsinat hyväksyttiin tai kielto hyväksyttiin 2001 12 vuoden siirtymäajalla vain 16 jäsenmaata on toistaiseksi ilmoittanut olevansa valmis olemaan valmiita ottamaan direktiivin täysimittaisena täys, aikarajaan, aikarajaan ensimmäinen tammikuuta 2013 mennessä käyttöön. Komission kanta on selkeä. Täytyy tarkkaan noudattaa kaikkia direktiiviä, määräyksiä määräaikaa mennessä. Olen tämän myöskin sitten neuvostolle tehnyt selväksi viimeksi huhtikuun lopulla ja komissio ei epäröi sitten pakotteis, pakkotoimiin ryhtymisessä. Äh, äh, mitä sitten äh, tulee e-, ensimmäisen kerran sitten vapaaehtoiseen, vapaaehtoiseen käytäntöön jäsenmaiden tasolla ottaa käyttöön tällainen, tällainen elektroninen nauta, nautakarjan jäljityslaite se helpottaa viljelijöiden elämää ja varmistaa sitten myöskin eläinten hyvinvointia nykyinen EUn eh, eläintarhatekninen lainsäädäntö, jossa eh, pyritään edesauttamaan eläinten lisääntymistä eh, sellaisissa tapauksissa, että, että eläinten turvallisuus ja säilyminen uhattuna on ollut hyvinkin toimiva viime, viime vuosina aikana. Mutta nyt sitten Lissabonin sopimuksen mukaisesti me voimme muokata 11 tällaista vertikaalista lainsäädäntötekstiä yhdeksi virtaviivaiseksi asetustekstiksi. Ja kesän kynnyksellä olemme tätä valmistelemassa ja aiomme hyväksyä sitten geneettisesti arvokkaiden elä- eläinlajien tulevaisuuden turvaamiseksi niin, että voisimme sitten myöskin hyvinkin edesauttaa teknisesti pitkälle kehittyneitä eläin teknisiä tuotteita ja geneettisiä olosuhteita. Viime, viimeistään vuoden loppuun mennessä komissio aikoo hyväksyä neljä ehdotusta koskien eläinten ja kasvien terveyslainsäädäntöä, ottaen huomioon myöskin tällaisten kasvien levinnäisyyttä edistävien toimien tehostamisen. Sitten seuraavaksi asiat järjestyksessä eläinten terveyslaki ehdotus siitä ja tämä eh- ehkäiseminen versus hoitoperiaatteen vahvistaminen on suunnattu sitten pienentämään tappioita, jotka syntyvät terveys- ja tauti tautitilanteista, myöskin hyvinkin yksinkertaistainen ja tulee yksinkertaistamaan laajasti lainsäädäntöä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tässä on suorastaan tehty jo mittavaa esityötä jäsenmaissa. Sitten mitä tulee kasvien terveyteen, on tarkoitus sitten suojata unionia uusilta tuholaisilta ja kasvitaudeilta ja virtaviivaista olemassa olevaa lainsäädäntö, globalisaatio ja ilmastonmuutos ovat uhkana eurooppalaisille kasveille, sadoille ja luonnolle, jos, jotta mahdollisimman aikaisin pystyttäisiin sitten tunnistamaan uudet tuholaiset, mahdollistaa sen, että jos siis aikaisin kyetään nämä tunnistamaan, voidaan välttyä myöskin liiallisilta torjunta-aineiden käyttämiseltä ja uusien kehittämiseltä ja parantamaan tätä, teostamaan nykyistä biodiversiteettistrategiaamme mitä sitten tulee kasvinjalostukseen, tämän uuden lainsäädännön tarkoituksena on yksinkertaista ja harmonisoida 12 nykyään voimassa olevaa direktiiviä yhdeksi ainoaksi laiksi, mitä, minkä kautta myöskin sitten hallintokustannukset kevenevät ja vähenevät uuden lainsäädännön puitteissa tällainen lajirekisteri suuntautuu siihen, että, että markkinoille tulee sitten tautikestävämpiä lajikkeita. Sitten lopuksi tässä, tässä, tähän pakettiin sisältyy myöskin tällaisia virallisia valvontatoimia, joilla sitten uusia sääntöjä tarkennetaan ja vahvistetaan niiden käyttöä, mitä sitten tulee tarkastusmaksuihin, e- erilaisiin eläinlääketieteen jäämiin ja tuontivalvontaan, niitäkin tullaan tehostamaan. Niitä tehdään sitten rinnan tarpeellisten muutosten kanssa eläin- ja kasviterveyteen. Samalla tämä hygienipaketti tullaan tarkistamaan. Se on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen ja kesän, kesän jälkeen siihen tehdään riittävä vaikutusten arviointi, analyysi. Ehdotuksen mukaan sitten pieniä muutoksia tehdään koko joukkoon näitä eri sektoreita, joilla sitten se täytäntöönpano tulee helpottumaan. Siinä mukaan lukien yksinkertaistaminen, selventäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen siinä tullaan samassa yhteydessä sitten sovittamaan sitä Lissabonin sopimuksen mukaiseen hygienilainsäädäntöön selke, selkeämmin. Mitä sitten tulee geneettisesti muunneltujen organismien GMOiden eh, viljelyyn? Komissiolta on eh, tärkeä aloite, aloite tulossa, ja, jotka mahdollistavat jäsenmaille sitten mahdollistavat jäsenmaille mahdollisuuden eh, valita, joko, josko niiden maaperällä nällaista viljelyä sallitaan ollenkaan. Nyt olemme jo ratkaisevassa vaiheessa ja se on tulossa ympäristöneuvostoon kesäkuussa. Toivon ja luotan siihen, että, että parlamentti tässä vaiheessa voi ylläpitää tätä rakentavaa yhteistyön ilmapiiriä, jotta saadaan myönteinen lopputulos neuvoston kanssa toisessa käsittelyssä aikaiseksi. Sitten vielä, vielä yhteen vaikeaan asiaan mennäkseni et, et varmaankin e, e, edustajat muistavat, miten viime vuonna e, sovittelussa ei saatu, saatu sopua uus, koska siinä kloonaus oli siinä pahin kompastuskivi. Ja nythän komissio on sitten nostanut tämän kloonauksen kokonaan erilliseksi asiaksi ja aikoo siitä vuoden 2013 alkupuoliskolla tehdä ihan oman ehdotuksensa. Luotan sitten siinä, että, että että tämän parlamentin toimikauden loppuun mennessä saadaan sopu kummastakin asiakokonaisuudesta. No nyt sitten olen antanutkin jo lyhyen tiiviin päivityksen näistä esillä olevista tärkeimmistä kysymyksistä siltä osin, mitä niiden herättämään kiinnostukseen ja ajankohtaisuuteen tulee. Tiedän, että parlamentti, parlamentin työ on osana toimielinten yhteistä ponnistusta kuluttajien hyvinvoinnin varmistamiseksi. Siksi haluankin luottaa yhteistyöhön siihen, että, että yhdessä sitten kansalaisten elämä muuttuu turvallisemmaksi ja paremmaksi. Nyt olen sitten valmis vastaamaan mahdollisesti teillä oleviin kysymyksiin. Grazie, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt aloitamme heti Kysymykset ensin koordinaattorit. Meillä on todella paljon puhujia listalla, joten hoidetaanpa aika hyvin. Aberdes ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, kiitoksia myöskin komissaarille niin uudestaan, että kiitokset äh, komissaaria, että olette täällä läsnä, läsnä täällä valiokunnassa ja EPPn puolueryhmän nimissä haluan kiittää hyvästä, hyvästä yhteistyöstä tähän asti. Ja aina kun olen ollut henkilökohtaisesti teke, tekemisissä kanssanne ja pyytänyt teiltä jotain apua tai neuvoa, olette hyvinkin nopeasti aina asian, asiantuntemusti reagoineet. Näin ei ole asianlaita kaikissa pääosastoissa tokikaan. Onpa hyvä siis, että olette valmiit käymään keskustelua kanssamme. En halua, että lähdette näitä asioita käymään järjestyksessä läpi, se jäntetään kollegoille. Mutta haluan tänään tällä hetkellä nostaa aivan erityisen ongelman, joka vaivaa minun aluettani. Olen tuolta Bayerista lähtöisin. Meillä on se 14 000 pientä, pientilaa. Ja se on, se, se on sellaista myöskin näiden viljely, kalaviljelylaitosten kanssa. Meillä on tämän tällaisen viruksen, herpesviruksen kanssa suuria ongelmia erityä sitä sitten, että, että kalaviljelijät joutuvat sitten tuotteistaan luopumaan tai tuhoamaan ja haluaisin jotenkin, että tulisitte käymään siellä alueella ja voisitte sitten että saada se, te, te, selvää niistä vaikeuksista, mistä tulee. Näillä taidoksilla ei ole mitään tekemistä ihmisten terveyden kanssa ja näitä tätä tauteja vastaan on erittäin hankala taistella ja meidän on täytyy kyetä varmistamaan myöskin sitten näiden pienten kalan kasvattamoiden tulevaisuus joillakin keinoin. Olette jossain vaiheessa viitanneet tähän teurastamoiden sulkemiseen ja asetusten ja muita kautta muita teitä. Meidän täytyy varmistaa sitten myöskin se, että myöskin pienteurastamoilla on jonkinlaiset elin ehdot jatkossakin nämä, totesit, että nämä kuljetusajat jatko, automaattisesti pitenevät, kun näitä teurastamoita on harvemmassa, mutta sitten meillä voisi olla äh, jos äh, äh, teurastamoita toisinsa rajoittuvilla alueilla suljetaan, sitten meidän täytyy sen jälkeen löytää kyllä yhteisiä ratkaisuja niin, että voimme sitten ylläpitää joitakin pienempiä teurastamoja kenties, joiden ansiosta sitten nämä kuljetus, kuljetusajatkin sitten jäisivät lyhyemmäksi. Kiitoksia tästä tilaisuudesta esittää nämä kommentit ja kysymykset. Kiitoksia Albert Hedessä. Sitten Luis ja sitten Jolain. Komissario. Eh. Kiitoksia komission jäsen. Teidän puheenne, joka koski komission painopistealueita ensi vuodeksi, kattaa meidänkin huolenaiheemme. Näistä ehdotuksista haluaisimme tässä suurella mielenkiinnolla tutustua niiden sisältöön, erityisesti mitä tulee kasvinterveyslainsäädännön tarkastamiseen. Tiedämme, että Eurooppaan kohdistuneet uhat ovat hyvin suuria jo mainituista syistä johtuen. Ja tämä huolestuttaa meitä ja se rajoittaa meidän kilpailukykykapasiteettiamme. Hyvä komission jäsen, olen aivan varma, että ette juuri nyt voi juurikaan kertoa näiden ehdotusten sisällöstä, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, kuinka tärkeänä tätä asiaa pidämme. Haluaisimme, että tämä menettely menisi mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Sitten siirryn eteenpäin asioihin, joista ette vielä puhuneet. Ensinnäkin eh, GM-jäämät tietyissä tuotteissa. Olemme saaneet tietoja eh, tietyiltä tuojilta, eh, joissa todettiin, että on aivan mahdotonta erottaa nämä geenimuuntelujäämät tuotteisiin, jotka on tarkoitettu eläinten kulutukseen tai ihmisten kulutukseen. Se on aivan mahdotonta, kun kyseessä on tuotettu elintarvike on mahdotonta tietää näistä geenimuunnelluista jäämistä. Haluaisin komission jäseneltä selvityksiä. Onko tämä yksi teidän huolistanne? Aiotteko tehdä sen kanssa jotakin? Toinen kysymys. Euroopassa tuotetaan tupakkalajikkeita ja tupakkaa pidetään terveydelle vaarallisena. Hyvä komission jäsen, haluaisin, että kertoisitte meille, aikooko komissio tarkistaa direktiivejä, joka koskee tupakkatuotteita. Lopuksi hyvä komission jäsen. Minulla on vielä muitakin kysymyksiä, mutta toistaiseksi rajoitan kysymykseni tähän. Kiitoksia. Grazie Luis. Jo- Kiitos Luis. Sitten Joe. Joe Lainen ja sitten Jill Nichols. Uh, could I to, uh... Minä myöskin haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi ja onnitella häntä hänen hyvästä työsuhteesta tähän meidän valiokuntaamme. Sitä arvostetaan kovasti ja se on meille hyvin tärkeää. Jos voisin puuttua muutamaan asiaan, jotka otitte puheenvuorossanne esille ja saada hieman täsmennyksiä niihin. Ensinnäkin eläinten hyvinvointistrategia tuen täysin, kun sanotte, että noudattaminen on tässä tärkeintä. Me emme tarvitse enempää lakia, vaan me tarvitsemme sitä, että lakeja noudatetaan, jotta sitä myöskin noudatetaan kautta Euroopan unionin, että teillä on tässä meidän tukemme. Sitten kahdeksan tunnin rajaa, jonka mainitsitte, haluaisin tukea teitä siinä, että nimenomaan tämänhetkisen lainsäädännön noudattaminen on tärkeintä. Kahdeksan tuntia skotti tilanteessa tarkoittaisi sitä, että saarien ja syrjäisten alueiden viljelijät eivät voisi kuljettaa eläimiä teurastamoille tai markkinapaikoille, jos kahdeksan tunnin raja otettaisiin käyttöön. Meidän tulisi tukeutua tieteeseen, koska tähän kahdeksaan tuntiin ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Se on vain ilmasta poimittu ajatus. Sitten Sikadirektiivin täytäntöönpano sanoitte, että 16 jäsenvaltiota noudattaa tätä vuoden loppuun mennessä. Näiden seuraamustoimien lisäksi Aiotteko viedä nämä valtiot oikeuteen ja olisitteko valmis tekemään parlamentin kanssa ja vähittäismyyjien kanssa, jotta, koska niitäkin saattaisi tämä asia kiinnostaa? Uhka juridisista tuo, toimista sääntöjen noudattamisen takia vähittäismyyjien kannalta tämä voisi olla kiinnostava, ja, kiinnostava asia ja se voisi nopeuttaa tätä menettelyä me tukisimme aloitetta, jossa vähittäismyyjät otettaisiin tähän mukaan, jotta varmistettaisiin se, että heidän myymänsä sianliha tuotetaan sääntöjen mukaisesti. Voisitteko myöskin päivittää meidät munien suhteen? Voitteko kertoa, mitä voimme odottaa, milloin voimme odottaa, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat lainsäädäntöä? Voisitko antaa tästä päivitettyä numerotietoa? Ja sitten nämä kaksi viimeksi mainitsemaanne asiaa. Toisin sanoen, että saataisiin GMO-tuotteiden kohdalla sopimus aikaiseksi neuvostossa kesäkuussa. Jos tässä onnistuttaisiin, niin minkälainen aikataulu tästä tulisi lainsäädännölle? jotta lainsäädäntöä täytäntöön pantaisiin. Tästä olisi hyvä saada lisää tietoa. Ja uusi elintarvikeasia, mikä on aikataulu lainsäädäntöehdotuksessa tässä asiassa? Tiedän, että nyt kuuleminen on käynnissä, mutta luuletteko, että lainsäädäntöä tulee parlamentin käsittelyyn ennen äh, tämän vaalikauden loppua, siis ennen vuoden 2014 vaaleja? Kiitos. Kiitoksia George Lyon. Nicholson. Jim Nicholson sitten Martin. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Can I also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Sanoitte, kerroitte hyvin selkeästi näistä edessä olevista muutoksista ja niistä, niistä asioista, joita työstätte. Ja olen täysin samaa mieltä George Lyonin kanssa – siitä, että ilmasta on tempaistu tällainen numerotieto. Euroopan unionin hyvin syrjäiset asiat täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy käyttää mahdollisimman parhaita mahdollisia välineitä ja mekanismeja, jotta me saamme aikaiseksi sen tarvittavan hyvinvoinnin. Meillä on tieteeseen perustuvaa tietoa ja tukisin teitä kovasti tässä puhuitte, no me kaikki tiedämme tämän 16 jäsenvaltion tilanteen, jotka haluaisivat noudattaa lakia sika-asiassa. Ja viime vuonna puhuimme puhuimme kanojen hyvinvoinnista. Ja tämä siis tätä tarkastellaan eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Me olemme painottaneet sitä, että eläimiä täytyisi kohdella paremmin. Tämä on se tausta tässä asiassa. Eli ne ihmiset, jotka yrittävät kääntää tämän ylösalaisin ja syyttää Eurooppaa siitä, että tällaisia ehdotuksia on tehty, niin näiden ihmisten täytyy nyt tajuta tämä tilanne joko näitä kieltoja noudatetaan, ja kuten tässä sanottiin, me emme tarvitse lisää lakia, vaan me tarvitsemme sitä, että olemassa olevia lakeja noudatetaan. Tämä on se suurin haaste, joka teillä on edessänne ja joka meillä kaikilla on edessämme. Nyt kun hallituksilla on hyvin hankala löytää lisää varoja asioiden hoitamiseen, niin entistä enempää hankalampaa tulee olemaan noudattaa standardeja. Meidän täytyy onnistua siinä, mitä me teemme. Minä en ottanut tätä asiaa esille, vaan Kapula Santos otti tämän esille. GMO tuleminen Rotterdamiin. Meidän täytyy löytää tähän ratkaisu. Emme me voi sallia sitä, että jotkut saavat tuoda GMOta Eurooppaan ja sitten vaarana on se, että heidät käännytetään, kun, ne, kun laiva tulee satamaan koska voivat nämä valtiot lähettää siemenensä muihinkin maihin. Me emme voi sahata omaa oksaamme aina, kun me saatamme voimaan sellaista lainsäädäntöä, jota me sitten voi loppujen lopuksi tuon noudattaa. Jim. Martin Osh. Kiitoksia Jim. Sitten Martin Häusling. Niin, komissaari, me, meidänkin puolestamme me tervetuloa. Haluaisin tämän, tämän Äh, kytkeä äh, siihen, mitä tässä totesit, eli että tämän äh, nolla, nollatoleranssin rajan poista, poista, mukaan ottamisen myöskin elintarviketurvallisuuteen. Niin se on aika hankalaa, koska te voitte siltä kautta sitten kenties voida kenties paljon tuotteita ulkomailta, jotka jäisivät sitten jo heti rajalle ja pysähtyisivät. Varmaankin siitä tulee kovinkin vilkas eh, keskustelu. Eh, kenties niin kuin, voitteko kertoa vähän näin etukäteen viheet, vihiä ympäristövaliokunnankin kannalta, että koska tällainen on eh, toteutettavissa? Eh, eh, sitten kysyn myöskin tästä eh, siementen kysymyksestä Onko, tässä on, jos halutaan sitten tästä vastustuskykyisempiä kuin aiemmin, niin mitä, tämmöiset, mitä tämä nollatoleranssi siinä yhteydessä sitten merkitsee? haluat kenties sitten jo Tanskan puheenjohtajakaudelle saada sopua näistä GMO tuotteista. Itse tällähän nyt ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, missä, mistä me suurella äänten enemmistöllä täällä parlamentissa päät, päätimme, koska siinähän oli äh, kysymyksessä selkeät e, e, ehdot, millä me sitten voimme nämä uuselintarvikkeet äh, hyväksyä, eli nämä geenit, äh, geeni, geenitekniikan tarkka, tarkat rajaukset ja sitten siihen liittyvät suojelutoimet näistä uuselintarvikkeista vielä sen verran, että jos teette uuden ehdotuksen, jossa tämä kloonaus on kokonaan irrotettu omaksi ehdotuksekseen, millä tavalla tavalla sitten täällä kuvittelette parlamentin täällä pääsaavan läpi toisessa käsittelyssä, kun meillä ei ole mitään yksimielistä tästä asiasta vieläkään. Eli tämä, tämä itse asiassa oikeastaan ole mahdollista komissiolla alkaa säätää sitten tulevien sukupuolten, sukupolvien varalle näin pitkälle menevä lainsäädäntö. Mitä uutta teillä on ylipäätänsä siihen nyt sitten luvassa? Ja sitten vielä antibioottien käytöstä maataloudessa. Siitä haluaisin kommentoida. En tiedä, oletteko tietoisia Saksassa tehdystä selvityssä, missä todette, että, että, että että 90 prosenttia eläimistä saavat antibioottista käsittelyä kaksi-kolme kertaa eh, elinkaarensa aikana. Eh, hyvinkin pitkäkestoisesti aina kerrallaan. On, onko, siinä, onko, onko teidän toimintasuunnitelmassanne jotakin suunnitelmia eh, tämän asian suhteen, että tällä jatkuva antibioottien väärinkäyttö käytäntö loppuu? Olen puoli vuotta sitten kirjoittanut teille kirjan tästä asiasta, vaan sanonut vieläkään vastausta. Sitten vielä kasvinsuojelusta viimeiseksi ja kasvien terveellisyystä olet, mainitsitte, että, että, että jonkunlaista huolta pitäisi kantaa sitten sellaisista kasveista, jotka olisivat vastuskykyisiä, esimerkiksi kuivuuden, kuivuuden kestäviä, mutta eiköhän tässä nyt sitten ole sellainen vaara, että me samassa, samaan syssyn sitten tulemme menettämään lopullisesti monenlaisia alkuperäislajikkeita, jossa sitten ei näitä ominaisuuksia ole. Millä tavalla sitten ajattelette varmistaa tällaisen moninaisuuden myöskin kasvimaailmassa? La parola Agnew. Kiitoksia sitten edustaja Agnew. Ja tämän jälkeen komission jäsen lyhyesti vastaa ja jatkamme. Hyvä komission jäsen, varmaankin ymmärrätte, jos minä en aloita puheenvuoroani onnittelemalla teitä minun mielestäni ketä tahansa komission jäsentä on hyvin hankala onnitella. Ei tässä mitään henkilökohtaista ole. Haluaisin puhua. Vain 16 jäsenvaltiota sanoo, että ne noudattavat lainsäädäntöä määräaikaan mennessä. Ja haluaisin vastauksen siihen, kuinka monet tuottajat nimenomaan noudattavat tätä lakia sen takia, että ovat kiertäneet sitä. Onko, ovatko tietyt maat vaan sanomassa komissiolle sitä, mitä komissio haluaa kuulla ja täten pelaavat aikaa itsellensä? minun mielestäni on aika lailla häpeällistä, että ei edes sitten teeskennellä, että noudatetaan lakia. Miten Esimerkiksi brittisikaviljelijöiden täytyisi pystyä kilpailemaan tällaisilla markkinoilla. On hyvin välttämätöntä, että komissio saa tämän tilanteen hallintansa, koska muutoin saadamme joutua siihen tilanteeseen, että muualta kuin EU-maista tuodaan ala-arvoista sianlihaa, koska esteet ovat liian matalalla. Espanja tuo jo munia Meksikosta, häkkikanalla munia Meksikosta ja kannustaisin komissiota ottamaan opiksi menneisyyden virheistä. Eläinkuljetuksissa minun mielestäni tästä, tässä on riittävästi lainsäädäntöä, sitä täytyisi vain noudattaa. Ja Martin Hausling, nyt kun hän on paikalla, niin Haluaisin puuttua siihen, mitä hän sanoi. Minun mielestäni monimuotoisuus ei ole tässä poistumassa. Viljelijät aina kyllä pitävät äh, varannoistaan kiinni, koska eivät koskaan tiedä, milloin tiettyä geneettistä ominaisuutta saatetaan tarjota, tarvita taas uudestaan. Kiitos. Grazie, Agnew. Allora adesso darò la parola... Kiitoksia, Agnew. Seuraavana puheenvuoro komission jäsenelle, niin hän voi vastata koordinaattoreille. Ja sitten jatketaan. Thank you very much. Um... Kiitos. No, ja Yritän käydä äh, läpi nämä esille nousseet kysymykset. Ensinnäkin edustaja Desse äh, äh, koskien näitä herpestartuviruksista kalan altaissa. Tämän, tyyppisten kalatauti, tämän tyyppiset kalataudit ovat juuri eläin terveyslain yksi, painopi, yksi painopisteistä, että siihen kohtaan tullaan puuttumaan, mitä tulee sitten äh, suljettaviin, äh, suljettaviin teurastamoihin. Äh, olen yhtä mieltä, että kansanne, mitä enemmän niitä suljetaan, sitä pidemmän matkan eläin joutuu kulkemaan teuraaksi. Mutta jos ajatellaan tätä eurooppalaista lainsäädäntöä, tämän tyyppisistä seurauksista niin sitten keskimääräinen syytetään, mutta mutta onhan tässä aika paljon joustoakin näissä säännöksissä aina olemassa koskien tällaista eläinhygieniaan liittyvistä toimista, joihin sitten jäsenmaat voivat halutessaan ryhtyä, mutta ne eivät, sitten jäsenmaat eivät kuitenkaan hyödynnä tätä joustovaraa omissa asetuksissamme. Ja tyytyvät vain sanoa, että no, mutta kun tämä on Euroopassa päätetty, niin se, tämmöiset ovat seuraukset, katsokaa nyt. Tärkeintä olisikin nyt sitten eh, selittää, että kun parlamentti, kun se lakia säätää yhteistyössä neuvoston ja komission kanssa, että kaikki me olemme toki eh, pyrkineet ottamaan huomioon nämä eri eh, vaatimukset, mitä esimerkiksi pienteurastamot ovat me, meille päin kohdistaneet. Dacian Jonasin kanssa olin kokouksessani nimenomaan tästä, tämän asian tiimoilta. Ja juuri tästä sitten tätä tätä kysyttiin, vaikka esimerkiksi Itävallan vuoristoseutojen karjan kasvattajat ja viljelijät kysyivät, että kun he haluaisivat myydä sitten eteenpäin juuri omasta itse kasvattamastaan elämästä peräisin olevan lihan, mutta ei siitä tule sitten näillä olosuhte- näissä olosuhteissa mitään ilman, että näitä, näitä joustomahdollisuuksia sitten tietenkin hygienia- ja terveysvaatimusten vaatimuksia vaarantamatta noudatetaan ja, ja hyödynnetään. E, e, e, olosuhteet ovat hyvin eri, eri, erilaiset eri maissa, niin sitten näissä esitysten ehdotusten sisältöön ennen kaikki ympäristö- ja vaikutusarvioinnit ovat vielä keskeneräisiä, mutta uskallan sen verran kuitenkin luvata, että, että tulen kyllä tapaamaan kaikki ne osapuolet ja kaikki tahot, muutkin tahot, jotka jostakusta erityissektorista ovat kiinnostuneita, niin että voin sieltä sitten ottaa evästykseksi teidän välittämät kommenttinne ja huolenaiheenne. Emme tietenkään aina samaa mieltä tule asioista olemaan, mutta olen valmis kylläkin keskustelemaan avoimin mielin ja korvin kanssanne. Ja sitten GMO monet ottivat tämän asian esille erityisesti silloin, kun on kyse GMO GMOiden vähäisestä esiintymistä. Meillä on tietyt mittausrajat, kynnysarvot esimerkiksi vaikkapa Euroopan tuoduilta, jotka koskevat vaikkapa Euroopan tuotua rehua. Se on, ne määräykset ovat olleet nyt voimassa muutaman kuukauden ja me tulemme sitten analysoimaan sitten äh, näitä, nämä eri äh, seurausvaikutukset äh, ja olemme jo ensi tuloksista voineet päätellä, että kaikki on syynyt yllättävänkin hyvin. Ja nämä mittausmenetelmissä tapahtunut muutoshan sai suuren enemmistön sekä parlamentissa että neuvostossa taakseen. Ja tällä hetkellä Mietimmekin juuri, että, että kannattaisiko tämän sitten, tämä, nämä sama, samat mittausmenetelmät ottaa elintarvikkeissa käyttöön. Teknisesti tämä nollatoleranssi on edelleen voimassa, mutta olemme me kuitenkin uusia mittausmenetelmiä jatkuvasti kyenneet kehittämään, jo, minkä ansiosta sitten hyvinkin paljon fiksummin ja johdonmukaisemmin ja, ja kätevämmin pystymme näitä mittaamaan – siemenistä ei, ei tällä hetkellä ole kysy, mutta jossain, jossain vaiheessa sitten tulemme etenemään, eten, eten, etenemään näihin elintarvikkeisiin. Samoin myöskin tupakkatuotedirektiiviin on luvassa muutoksia. Olen tässä nyt sitten, sanustaudun juuri tässä tämän terveyden huoltajan takkiini. Tupakkahan tappaa eniten kansalaisia yhteiskunnassa tätä nykyään. Haluaisin kuitenkin rauhoittaa teitä yhdessä asiassa, eli yksi asia, mistä me, mitä me kannamme huolta, huolta tällä hetkellä, liittyvät näihin makuaineisiin, mutta me haluamme toistaiseksi vasta lähteä näitä luonnehtimaan, pystyä luonnehtimaan näitä makuainesosioita emme halua näitä eurooppalaista tupakkateollisuutta mitenkään upgradeata ja sen kilpailukykyyn vaikuttaa tavalla tai, toi, toisella, tavalla tai toisella. Tämä on kuitenkin yksi lähestymistie, joka vaiku, edellyttää melkoista vaikutusten arviointakin, arvioi, melkoista vaikutusten arviointiakin. Raskas prosessi ja kerron teille sitten tuonnempana sen, sen tulokset. <clears throat> Se tulee sit suoranaisesti vaikuttaa vaikuttamaan viljelijöiden tilanteeseen, eikä tupakateollisuuden muutenkaan kuin toivottavasti tupakan kulutuksen vähentämisenä, vähentämisenä mikä on yksi ää, ähm, tavoitteistamme. Äh, Lion otti, otti esille näitä lainsäädännön täytäntöpanon, jota minäkin painotan, ja noin tieteelliseltä pohjalta – se on varmaankin miljoona allekirjoitusta koht ko tästä kahdeksan tunnin kuljetusajasta. Ymmärrän ihmisten mm, huolen ja ymmärrän myöskin sen väärinkäytösten laajuuden. Meidän pitäisi kuitenkin kaikki, kaikkien liittyä yhteen rintamaan tähän taisteluun tätä, näitä väärinkäytöksiä vastaan ja miettiä, miten me kaikkein parhaiten voisimme sitten vaikuttaa ja äh, ylläpitää näitä kuljetusmääräyksiä. Jos meillä nyt on nämä asetukset ja nykyteknologian avulla voisimme käyttää tätä teknologiaa hyväksemme, varmistaaksemme sen, että, että, että, että meidän säätämämme asetukset sitten ovat voimassa ja niitä noudatetaan ja omalta niin voin esimerkiksi lähteä jäljittämään jokaista ainoasta lentokonetta, joka ainutta lentokonetta, joka ilmassa maailmassa tällä hetkellä on. Eli siis kyllä teknisesti on äh, äh mahdollista on myöskin sitten äh, seurata kaikkia eläinkuljetuksia, jotka kullakin hetkellä ovat meneillään. Jos sitten näkee, näkyy, että joku tässä tätä järjestelmää väärinkäyttää, niin sehän sieltä helpostikin paljastuu mutta se on vasta sitten seuraus, ei, ei syy. E, ratkaisu ei tapahdu meidän, teidän parlamentaarikkoiden ja meidän komission jäsenten kautta, vaan kyllä siinä, kyllä siinä edellytetään jäsenmaidenkin mukanaoloa ja laajaa hyväksyntää niin, että tämä valvonta tapahtuu sitten jollakin tavalla keskitetymmin, koska tämä on myöskin tällainen rajat ylittävä asia. <clears throat> mitä tulee emakkoihin, olen ihan yhtä mieltä kanssanne. Olen valmis eh, koordinoimaan ja yhte- tekemään yhteistyötä vähittäisportaan kanssa, jotka haluavat jonkinlaisia rajoituksia tähän. tähän. Eh, muistutan, että meillä on jo tuot- tuottajien ja vähittäisportaan kanssa ollut yhteinen tilaisuus tästä, koska tuolla ruohonjuuritasolla tarvitaan työtä tämänkin asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi me komissiona teemme kaiken voitavamme tietenkin, mutta toimenkuvaamme mukaisestihan me käytämme valtaoikeuksemme viimeisen pisaraan asti. Ja tai huomioon ne kannat, jotka munivien kanojen osalta omaksuimme. Olimme hyvinkin jämäköitä jäsenmaiden suuntaan. Esimerkkinä se, että määräaikaa ei enää jatketa päivälläkään. Ja olemme siinä pysyn, pysyneet. Ja nyt sitten mitä emakoihin tulee määräaikaan jatkopyyntöjä ei enää ole edes tullut meidän pöydällemme, koska he kaikki tietävät, että meillä ei ole aika mustakaan enää mitään jatkoaikoja myöntää, vaan että nyt sitten haluamme painottua tähän täytäntöönpanoon ja määräysten noudattamiseen. <clears throat> Rahahan tässä on sekä porkkana että keppi että saamme tämänkin prosessin äh, valmiiksi niin, että, että, äh, että noudattamisalttius jäsenmaissa kasvaa. Mitä tulee äh, muniviin kanoihin, meillähän oli siinä sitten taustatukenamme kansalliset asiantuntijat. Ja, ja nyt ilmaistuna kantana on täydellinen asetuksen noudattaminen vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti näin todellakin sitten tapahtuu välttämättäkään jäsenmaista kantautuvat viestit eivät ole ihan <clears throat> ole täysin luotettavia, kenties yritetään vaan vähän lepyttää ja turhaa huolta, mistä tietää. Mutta kuitenkin luotan jäsenmaiden vakavamielisyyteen ja ammattimaisuuteen tässä asiassa koska jäävät kumminkin valehtelusta kiinni sitten parissa kuukaudessa, jos sille tielle päättävät lähteä. Eli nyt sitten kun viestitetään siitä, että yrittävät tämä äh, direktiiviä ja siihen liittyviä asetuksia voimaan saattaa ajoissa, niin luotan siihen, että, että eivät puhu paltuja. Ja olen Nicholsonin kanssa aivan yhtä, yhtä mieltä tässä, tästä kuljetusasiasta vielä sikälikin, että tätä asiaa pitää lähestyä tieteelliseltä pohjalta ja että tämän, tämän, tämän Euroopan syyttyminen on tämän koko mantereelle levinnyt vapaa-ajan harrastus suorastaan. Kyllä me komissiossa kumminkin haluamme tehdä päätöksemme ja ratkaisumme vastuullisesti, vaikkeivat ne aina kaikkia teitä miellytäkään. Mutta loppupeleissä parhaa, parasta tässä yritämme. Ja näitä asioita haluamme sitten ajaa niin, että, että, että voisimme todellakin kyetä vastaamaan niihin huoliin, jotka te kansalaisten, viljelijöiden, kuluttajien edustajina ympäristön suojelijoiden edustajina meille välitätte. Me haluamme jokaiselle lotkauttaa korvaamme ja ottaa huolenne vakavissamme. Herra Hoislingin GMO-kommenttiin vielä ja hänen kantaisi toki jonkinnäköistä sovittelua on luvassa. Sovittelu on luvassa siis. Ja toivottavasti tässä sitten löydetään yhteistä maaperää neuvoston ja parlamentin välillä siitä, että, että mikä käytännön ratkaisu tässä asiassa voisi olla ja miltä se voisi näyttää. Toivon, että siinä vaiheessa sitten pääsemme, saamme runnotuksi läpi sitten tahoillamme tahtomme mukaisen sopimuksen jo aiemmissa vaiheissa me totesimme, että olemme lähistulkoon kaikista parlamentin kannoista yhtä, samoilla äh, linjoilla. Mm, no, no nyt sitten äh, neuvostosta on tullut ehdotuksia, joissa on joukko uusia elementtejä, mutta näistä sitten vielä valiokuntien ja parlamentin kanssa joudutaan keskustelemaan kloonauksesta, niin minun kantani, kuten tuo, tuolla on uusi elintarvikekeskustelun yhteydessä teille lupasin, on se, että laadin kokonaan eri, erillisen its, itsenäisen ehdotuksen klaanausasioista. Olen käynyt Envivaliakunnassa kertomassa, kertomassa heille tämän tästä ja tässä ole valitusta lähestymistavasta. Haluatte heille lähteä mitään sanelemaan tietenkään, vaan kehotan kehotan, että uuselintarvikkeiden kanssa sitten edettäisiin ja lähdettäisiin liikkeelle. Unohdettaisiin kloonaus, koska siitä tulee ehdotus tuonnempana. Odotettaisiin vaikutusten arviointia, joka kloonausasiassa on aika pitkällä. Ja sen jälkeen käytäisiin siitä sitten kattava keskustelu mutta ö, olen yhtä mieltä kyllä kanssanne siitä, että ei kannata ollenkaan lähteä, eikä meillä ole varaa lähteä tällaiseen hedelmättömään keskustelukierrokseen enää uudestaan mukaan. Jonkinlainen menestys pitää olla siellä varmistettuna horisontissa. Luotan tässä parlamenttiin, enkä varmaankaan, siis e, ellen saa vihreitä valota jonkinnäköistä vinkkiä tästä, niin en, en, en lähde tätä millään, millään muotoa ajamaankaan. Vuoden kuluttua olemme viisaampia. Sitten antibiootit ja karjan kasvatus. Olen <clears throat> yhtä mieltä kanssani siitä, että antibioottien käyttö, antibioottien käyttö tällä tavalla on täysin edesvastuutonta, kun aikaisemmin tiedot, tiedonannossa me puhuimme sitten näistä mikrobien vastaisesta taistelustamme. <clears throat> Olen monesti tämän jo sanonut asian julkisestikin että, että äh, vastu, vastustuskyky antibiooteille, antibiootteihin äh, kytkeytyy sekä ihmisiin että eläintiin, eläimiin, karjan kasvatukseen. Kuten totesitte, että 90 prosenttia äh, aivan, aivan, aivan skandaalimainen mainen luku, että kahdesti vuodessa 90 prosenttia kaikista karjasta ja eläimistä joutuu sitten käymään tällaisen antibioottikäsittelyn läpi. Eläinlääkärin pitäisi ensinnäkin aina olla koko, joka kerta läsnä, eh, eh, kun antibiootti annetaan, ja hänen hyväksynnällään se pitää myöskin sitten tehdä, ei, ei omin päin. Tämä on asia, on kyllä puututtava kovalla kädellä. Heräängyn kysymyksiin tulin tässä samaan syssyyn ja vastanneeksikin olettaisin. että kiitoksia. Bene, grazie commissario di queste prime... Hyvä, kiitoksia näistä ensimmäisistä vastauksista. Hyvä komission jäsen, täällä on jo paljon puhuttu, joten pyydän, että puhujat, joutuu täällä vielä listalla, heitä vielä 13, ehkä vielä muitakin tänne tulee, niin todella pyydän, että pidätte kiinni puheenjohtajasta, koska muussa tapauksessa komission jäsen ei ehdi vastaamaan. Ne lange ja sitten seuraava puhuja. Uh, Kiitos puheenjohtaja olen ollut komission jäsentä kohtaan aika kova aikaisemmin, kun hän oli puhumassa täältä häkkikanala kielosta. En aio antaa itseni innostua yhtä paljon tällä kertaa, mutta puhunpa sitten häkkikanaloista, sikojen hyvän hyvinvoinnista tai kuljetuksista, niin se, että te sanotte, että me tarvitsemme tiukempaa täytäntöönpanoa ja tästä olen samaa mieltä, mutta tämä tarina, se ei kyllä saa ilmaa siipiensä alle, ellemme me saa parempia eurooppalaisia valvontamenetelmiä ja sanktioita. Sanktiot ovat eurooppalaisen järjestelmän akilleen kantapää, koska jäsenvaltiot ovat vastuussa valvonnasta ja sanktioista. Eli tätä asiaa ei ratkaista, ellemme me löydä jonkinlaisen ihmeratkaisun, jota esimerkiksi häkkikanalla tapauksessa emme ole löytäneet. Minä haluan pelotteena toimivat sanktiot, jotta me saamme puututtua niiden henkilöiden toimintaan, jotka eivät pidä laista kiinni ja tuhoavat tämän alan muidenkin kannalta. Me emme ihmeratkaisua ole vielä löytäneet. Minulla on tänään teille kysymys. Minä olen saanut yhä enemmän tietoa petoksista – elintarvikkeiden tuotantoon liittyen. Liittyy tämä sitten talouskriisiin, toisin sanoen taloudelliset paineet elintarviketuottajien kohdalla ovat suuremmat, en tiedä, mutta monet asiantuntijat sanovat, että heillä on sellainen vaikutelma, että tämä trendi on kasvamaan päin. Toisin sanoen elintarviketuotannossa on petoksia. Esimerkiksi teollis suolaa päätyi leipään tietyissä maissa raskasmetalleja on ollut munajauhoissa ja karamelleissa. Voisin antaa useampikin esimerkkejä, joista saa sellaisen vaikutelman, että tämän tyyppinen petos on kasvamaan päin. Onko teillä sama vaikutelma? Miten teidän palveluyksikkönne on puuttunut asiaan varmistaakseen, että kuluttajia suojellaan talouskriisin aikana yhtä tehokkaasti kuin muulloinkin, silloin kun siis teollisuuteen kohtuu, kohdistuu paineita. Teettekö te entistäkin enemmän töitä näiden asioiden parissa? Kiitos. Kiitoksia sitten Karonna. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää komission jäsenen huomion tiettyyn asiaan. Haluaisin kiittää häntä nyt siitä, että hän on täällä paikalla, mutta sitten haluaisin kiittää huomenna siihen, että tämän vuoden tammikuussa parlamentti hyvin suurella enemmistöllä muuten tämänkin valiokunnan aloitteesta hyväksyi päätöslauselman, joka koski elintarvikkeiden tuhlaamista. Kyseessä on päätöslauselma, jossa on valtavasti viitteitä ja yksi niistä hyvin kiireinenkin. Se koskee sitä, että vuonna 2014 on eurooppalainen teemavuosi elintarvikkeiden tuhlaamista vastaan. Tämä, tämä päätöslauselma on saanut hyvin vahvaa kaikupohjaa eri maissa ja odotukset ovat kovat koskien päätöksiä tai päätöksen tekemättömyyttä komission taholla. Voisin kertoa teille, että useassa parlamentissa ollaan on aktivoimassa parlamentin jäseniä niin, että kansallisella tasolla toteutettaisiin tämä sama pyyntö. Minä todella haluaisin nyt tietää, onko teillä aloitteita ja mielenkiintoa huomiota tälle asialle niin, että todella vuosi 2014 voisi olla eurooppalainen teemavuosi tämän aiheen ympärillä. Tämä on yksi asia. Sitten on toki monia direktiivejä, jo, joihin olisi pureuduttava, mutta siihen voimme, voimme palata vielä myöhemmin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten McGuinness seuraavana. Uh, thank you, Chairman. Thank Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Haluaisin esittää kysymyksen kahden paketin ajoituksesta kaksi pakettia, joita on kovasti odotettu, mutta joita on viivytetty. Ensinnäkin eläinlääketieteen paketti, se oli suunnitteilla tämän vuoden alkupuolella ja nyt minua hieman huolestuttaa se, että se saattaa lykkääntyä ensi vuoden alkupuolelle. Kysymys on hyvin pitkästä viipeestä ja haluaisin tietää, mistä tämä johtuu, koska sillä on vaikutuksia esimerkiksi eläinlääketieteessä käytettävien lääkkeiden saatavuuden suhteen. Tässä on kyseessä hyvin vanha lainsäädäntö. Eli voisitteko ehkä kertoa meille, aiotteko hieman aikaistaa tätä lainsäädäntöä, jotta se ei menisi ensi vuoden puolelle? Ja toinen liittyy neljäosaiseen pakettiin. Siinä on kysymys eläinten hyvinvoinnista, kasvilainsäädännöstä, rehulainsäädännöstä ja myöskin siemenlajeista. Jälleen kerran tässäkin on ollut viivästyksiä mitä lainsäädännön voimaansaattamiseen tulee. Te olette lainsäätäjä ja me odotamme teidän ehdotuksianne. Molemmissa tapauksissa minä ainakin olisin iloinen, jos komission kanta olisi paljon aloitteellisempi ja ehkäpä saamme tämän aloitteellisen kannan vastauksessanne. Kiitos. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Harens Garcia. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Lyhyitä, lyhyitä kysymyksiä. Eläinten hyvinvoinnista haluaisin tietää, voidaanko teidän mielestänne oikeuttaa näin tiukat rajoitukset, kuten kahdeksan tuntia, ainoastaan koskien matkoja teurastamalla, eikä niitä sovelleta muuten kuljetusmatkoihin? Jos nyt tarkoituksena on puolustaa eläinten hyvinvointia, en ymmärrä, miksi näitä kahdeksan tuntia sovelletaan ainoastaan matkoihin kohti teurastamoa eikä lihotusasemille. Tätä sääntöä todella se, tota, sään, sovelletaan vain, vain teurastamoihin ja tällöin esimerkiksi sikojen kohdalla jätetään pois 70 prosenttia kuljetuksista. Toinen asia, onko teillä jotakin ai- aloitteita kasvinterveyden alueella. Olemme jo 14. joulukuuta alkaen odottaneet asiakirjoja ja lainsäädäntöehdotusta koskien kasvinsuojeluaineiden käyttöä vetoomusvaliokunnassa tänä aamuna osoitettiin, kuinka sitrushedelmien viljelijät ovat täysin puolustuskyvyttömiä, koska heillä ei ole mitään asetusta, joka suojelisi heitä jäämistä ja 15 uutta kasvitautia tulee aina vuosittain hoitoon. Vielä viimeinen kysymys koskien uutta lainsäädäntöä uuselintarvikkeista ja kloonauksesta. Aiotteko esittää nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta yhtä aikaa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 Suurkiitos ja suurkiitokset myös komission jäsen Dalille siitä, että hän tuli tänne ja vastasi kysymyksiinne. Hygienia, asetus ja teurastamoasetus. No minun mielestäni asetus sinällään on riittävän joustava, mutta kustannuksilla on suuri vaikutus ja sillä, miten nämä kustannukset jaetaan. Pienet teurastamot, niihin nämä uudet säännöt iskevät lujaa, eikä jäsenvaltioilla ole kovinkaan paljon toiminnalle tilaa. Minun mielestäni tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ehkä olisi paikallaan, että me palaisimme järjestelmään, jossa paikallisella tasolla teurastamoita olisi enemmän, koska tarvetta kyllä olisi. Sitten eläinsuojelulainsäädäntö. No kyllä, on hyvin tärkeää, että valvontaa on. Ja on tärkeää, että on seuraamuksia ja sanktioita. Mutta minä olen täysin vakuuttunut siitä, että jos me saamme puitelainsäädäntöä aikaan sellaista, joka vastaa osapuilleen elintarvikelainsäädäntöä, niin silloin tilanne helpottuisi me tarvitsemme selkeää puitelainsäädäntöä, jossa asetetaan eläinten hyvinvoinnille tietyt perusperiaatteet ja jossa kenties määriteltäisiin myös se, kuka on vastuussa mistäkin. Minun mielestäni tämä tekisi meidän työstämme helpompaa ja se tekisi myöskin valvonnasta ja seuraamusten asettamisesta helpompaa. Ja vielä valvonnasta. Minun mielestäni tässä strategiassa, josta me piakkoin äänestämme, me tarvitsemme tiettyjä virstanpylväitä. Esimerkiksi jos eh, tähän liittyy 5-10 vuoden siirtymäkausi, niin silloin komissiolla täytyy olla oikeus suorittaa tarkastuksia, saada hyvin selkeitä vastauksia jäsenvaltioilta sen suhteen, kuinka kauan jäsenvaltio aikoo käyttää aikaa täytäntöönpanoon. Meillähän pitää olla kokemuksia ja meidän kokemukset riittävästi siitä, että tämä täytyy toteuttaa riittävän varhaisessa vaiheessa. Kiitos. Kiitos sitten herra Dorfman. Grazie signor commissario. Ehm, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Eläinten kuljetuksien osalta tuen vahvasti teidän kantaanne, koska olen va- vakuuttunut siitä, että eläinten hyvinvointi kuljetusten aikana ei ole mikään aikakysymys, kysymys, vaan se koskee pikemminkin kuljetuksen laatua. Koko tässä keskustelussa usein unohdamme, että jos eläintä kuljetetaan 10-12 tuntia, tai jos, ne, jos tämä aika rajoitetaan kahdeksaan tuntiin, niin se tarkoittaa sitä, että eläimiä on purettava ja lastattava uudelleen, eikä, eikä he, eläinten hyvinvointi mitenkään siitä kohentuisi, että aikaa rajoitettaisiin. Minulla on pari hyvin täsmällistä kysymyksiä koskien omaa maatani Italiaa. Ensinnäkin mehiläisten, mehiläishoidossa varrosin torjuminen parlamentissa meillä on laadittu juuri mietintö mehiläisten hyvinvoinnista ja murhaishapon käytöstä. Italiassa on syntynyt suuri kysymys tästä hapon käyttämisestä, koska sitä ei ole koskaan rekisteröity eläin käyttöön Tätä ei siis enää voida käyttää. Ja tämä murhasapon käyttö todella on suuri ongelma. Haluaisin tietää, onko teillä tietoa tästä ja miten aiotte tämän ongelman ratkaista? Bardzo dziękujemy. Proszę o zabranie głosu panią poseł Reimers. Następnie... Sitten e, Reimers. Ja. Ja, danke. Erst einmal bedanke ich mich, dass Sie... Kiitoksia ensinnäkin siitä, että olette jälleen täällä läsnä keskustelemassa kanssamme ja osoituksena aika hyvästä vuoropuhelusta kanssanne. Mistä yksi viit siitä, mitä jo äsken sivusittekin, kun eri antibioottien käyttö sanoitte, että, että antibiootteja saisi käyttää ainoastaan eläinlääkärin läsnä ollessa, kuulostaa ihan näpsäkkältä, mutta miten me, miten me sitten <clears throat> ajatellaan sitten siis esimerkiksi vaikka suurempiin kokoisten eläinkantojen suhteen, <clears throat> tässä, jos akuuttisti on joku sairaus puhje, puhkeamassa, ei siihen hätää välttämättä aina eläinlääkäriä saada, saada paikalle, jos <clears throat> ajatellaan äh, isokokoista nautaeläintä esimerkiksi, sillä on muitakin tusk- äh, kipuja saattaa olla, jotka täytyy samaan saman yhteyteen kyetä, kyetä, äh, kyetä hoitamaan. Onko, kumpa, kumpi sitten on eläinten suojelua, eläinen, eläimen, nopeat, eläimen kohdistuvat nopeat hoitotoimenpiteet, vaiko sitten eläinlääkärin roudaaminen jostain paikalle. Sitten me saamme koko ajan lisää ilmoituksia siitä, että, että PCB-myrkkyjä on ehkä munissa ja muissakin elintarvikkeiden lääkeaineissa yhä enemmän. Ja se ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, vaan maailmanlaajuisempikin, jos näitä erilaisia tutkimuksia maailmalta lukee. Miten me pääsisimme tästä eroon? Jos yhtä, yhtä, yhtäistä tietenkin sitten raja-arvot pitää puristaa niin alhaalle, ettei, ettei, ettei niistä ole ihmisille haittaa, mutta mutta siitä yhtä helposti sitten vaakakuppi heila, heilahtaa sitten taas tappio, tappiolliseksi tuottajan suuntaan. Me, kaikkihan kaikki tietenkin tekijät on otettava huomioon, myöskin ne, jotka ö, kohdistuvat sitten tuottajaan näiden eläinten suojelutoimenpiteiden välityksellä. Seuraavaksi Ayuso. Kiitoksia hyvä komission jäsen näistä selvityksistä. Tiedätte jo, mistä minä olen huolissani, koska olen niistä jo aikaisemmin puhunut. Meillä on eläinten hyvinvointia ja torjunta-aineita, GMO ja uuselintarvikkeita koskeva lainsäädäntö tiukempi kuin missään muualla. Kyseessä on kuitenkin Euroopan unioni ja kaikki se, mitä tuomme tänne, ei täytä kyseistä lainsäädäntöä meidän tuotantomme on kallistumassa, mutta samalla tuomme EU-hun halvemmalla tuotettuja tuotteita, jotka eivät vastaa lainsäädännön vaatimuksia. Esimerkiksi EFSAn kertomus 4. huhtikuuta tunnustaa, että EU-hun tuoduissa tuotteissa on 6-15 kertaa enemmän torjunta-aineita kuin omissamme, emmekä voi myöskään en, emme, voi, emme voi tiettyjä eh, tuotteita käyttää, mutta niitä eh, viedään sitten pois. Täällä syödään eh, kanio, kanojen munia, kun kyseessä on äärimmäisen pieniä, pienissä häkki, häkeissä kasvavat kanat ja täällä vaaditaan monta kertaa suurempia häkkitiloja ja niitä joudutaan sitten kuitenkin tänne tuomaan, koska ne ovat paljon halvempia. Minä nyt esitän seuraavan kysymyksen. Miksi Euroopan unioni ei ryhdy kampanjaan jossa se selvittäisi Euroopan kuluttajille, että meidän tuotteemme ovat kalliimpia juuri siksi, koska ne ovat parempia. Miksi emme yrittäisi sellaista, että tuotteet, jotka eivät täytä lainsäädäntömme vaatimuksia, eivät pääsisi tänne. Ne olisi pysäytettävä rajoille. Näin voisimme myös auttaa omia viljelijöitämme. Olen tehnyt teille kirjallisen kysymyksen monista asioista te olette äh, vastanneet toisia asioita. Nyt haluaisin, että välittäisitte virkamiehenne seuraavan viestin. Kun teitä kysytään jotakin, niin voisitteko vastata kysymykseen, ettekä lähteä sivuraiteille. Kiitoksia. Kiitos. Nikolesku on seuraava puhuja ja hänen jälkeen Korea Samura. Pan poseł Nikolescu. Nikolescu. W takim razie poprosimy pani poseł. Jest pani poseł Korea Zamora, bardzo proszę. No siinä no tapauksessa Korea Zamora. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvää iltapäivää. Kysymykseni liittyy siihen, mistä täällä jo hetki sitten puhuttiinkin. Se koskee tupakkatuotteita koskevan direktiivin tarkistamasta. On mukava tehdä täällä tänään. Direktiivin tarkistaminen ei saisi vain vakavasti vaikuttaa viljelijöihin. Minun mielestäni tämä direktiivi merkitsee kuitenkin uutta iskua tupakkatuottajille ja viljelylle. Kyseessä on ala, joka tuo paljon työpaikkoja lähentymisalueiden ulkopuolisille alueille, joissa työttömyysluvut ovat Euroopan unionin keskiarvoa korkeampia. Kyseessä on ala, joka tuo paljon työpaikkoja, kuten Talajuolis alueelle. Se on Extremadurassa, Espanjassa sijaitseva alue, jossa ei oikeastaan ole mitään muita vaihtoehtoja tuotannolle. Hyvä komission jäsen, haluaisin esittää teille kysymyksen. Ottaako komissio riittävästi huomioon ne merkittävät muutokset, joita saattaisi aiheutua direktiivin tarkistamisesta kaikille tupakkaviljelyn toimijoille ja Euroopan komissiolle? Hyvä komission jäsen, ettekö usko, että olisi otettava käyttöön vakaa eurooppalainen juridinen kehys, joka perustuu vahvalle tieteelliselle näytölle, jolla voitaisiin huomioida myös suhteellisuusperiaate. Kiitoksia. Dziękujemy bardzo. Pan komisarz musi nas opuścić o 4.30. Kiitos. Komission täytyy poistua 16.30 ja tästä syystä pyydän seuraavia puhujia esittämään asiansa mahdollisimman lyhyesti. Bove. Oui, je vais être assez bref. Aika lyhyesti haluaisin puhua, puhuvan yleispuitteista. Komission tämänpäiväiset ehdotukset menevät kaikki samaan suuntaan. Nimittäin siihen, että on yksinkertaistettava ja helpotettava toimintaa. Olen ihmeessäni siitä, että samalla kuitenkin uudelleen kansallistetaan keskustelua ja annetaan lisää valtaa jäsenvaltioille ja tässähän tulee riskejä niin kuin hyvin tiedämme GMOn osalta ja siksi tässä onkin ristiriita komission kannassa. Kyllä keskustelu pitäisi olla eurooppalaista. Meidän on toimittava niin, että saamme aikaan todella eurooppalaista lainsäädäntöä. Minusta on vaarallista palata kansallisiin kehyksiin. Kyllähän nähdään tämä ongelma esimerkiksi torjunta-aineiden kohdalla. Tällä hetkellä meillä todella on eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta esimerkiksi tuotannossa, viina, tuotannossa ja muualla on rajat ylittäviä ongelmia. Jo, toisella puolella rajaa käytetään yhtä tuotetta, toisella ei. Ja tästä aiheutuu suuria selkkauksia, joten on todella pidettävä vara, ettei keskustelua kansallisteta. Sitten toinen kysymys. Tiedätte hyvin, että ensi viikolla meidän pitäisi Euroopan parlamentissa äänestää siitä, hyväksymmekö Euroopan elintarvike turvallisuusviraston tila, tilit, koska tässähän on eturistiriita kysymys, jonka on esittänyt talousarvojen valvontavaliokunta. Ja tänä päivänä valiokunta suosittelee, että parlamentti ei hyväksyisi tarkastusta. Tämä merkitsee sitä, että mikäli ollaan tässä tilanteessa, se tarkoittaa sitä, että, että avoimuutta puuttuu. Ja näin ollen meidän on alusta asti rakennettava nämä tietyt eurooppalaiset virastot niin, että ne olisivat avoimia. Ei kysymys ole siitä, että tilejä olisi huonosti käytetty, vaan Kyse on siitä, että, että, että nämä virastot eivät tee työtä niin kuin pitää, eivätkä ne, niiden työ vastaa avoimuusvaatimuksiin, joita parlamentti on esittänyt, eikä myöskään kansalaisten avoimuusvaatimuksiin. Nyt on siivottava pöytä ja aloitettava koko tässä tieteellisen asiantuntevuudenkin alalta alusta asti. Jos emme näin tee, niin Euroopan parlamentti ei tule tukemaan tilintarkastusta. Herra pääkysymys on jo esitetty, eli kaksi pienempää kysymystä. Te puhuitte äsken viljelysten vihollisista. Aiotteko te tiukentaa näiden ähm, viholliskasvien, niitä koskevaa lainsäädäntöä? Näyttäisi siltä, että tietyt lajit, niitä myydään edelleen koristekasveina kaupallisesti. Ja me tiedämme kuitenkin, että nämä äh, asettavat uhan. Ne aiheuttavat entistä enemmän ongelmia luonnossa. Ja haluaisin tietää, aikooko komissio ryhtyä toimenpiteisiin. Ja sitten te puhuitte äh, tämän hygieniapaketin äh, uudistamisesta. Eh, siellä puhuttiin pientuottajista tässä paketissa, niistä, jotka harjoittavat suoramyyntiä. Ehdot, jotka asetetaan, ne olettavat, että nämä tarjouskilpailut jotenkin äh, järjestettäisiin äh, ryhminä. Ja me tiedämme kuitenkin, että nämä menettelyt ovat pientuottajien kannalta hyvin raskaita. Eli aiotaanko tässä hygieniapaketissa tätä osaa ohjeistosta hieman löyhentää? Kiitos. Sitten Wojciechowski. Pani komisarzu. No- Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. <clears throat> Minua hiukan huolettaa kantanne eläinten teuraskuljetusten kestoon ja tämä äh, kahdeksan tunnin, kahdeksan tunnin raja hämmentää, eikö sitä voitaisiin sitten äh, ihan ilman mitään rajoituksia äh, kuljettaa. Kuljetus on kallista, se tulee sitten kuluttajalle ja myöskin sitten tuottajien kannalta kallista, koska eläimestä saa sitten pienemmän hinnan, koska kuljetuksen kustannukset on johonkin kohtaan mukaan laskettava Äh, äh, jos, joskus eläinten äh, kuljetus kestää kauan, jopa 24 4 tuntia ja on äärimmäisen kallista. Tässä kannattaa nyt miettiä vallankin, kun, kun julkisuudessa on ankaraa vastustusta sitä vastaan. Ja tämä toisaalta sitten sotii myöskin maaseuran elinvoimaistamista vastaan jos tätä vastustetaan eh, jatkuvasti, eh, sen sieltä siirrettäisiin viljelystä lähemmäs eh, kuluttajaa. Ja kaksiteräinen miekka. Kannattaisi miettiä, millä tavalla voisimme pystyä lyhentämään eläinten kuljetusmatkoja. Minä parhaillani työstän eläinten kuljetus, kuljetusta ja asetuksessahan sanotaan, nyt, nyt nykyisessä asetuksessa sanotaan selvästi, selvin sanoin, että, että tässä kuljetusaika lyhenisi, jos se hyväksytään, mutta ei suinkaan. Eläimiä rahdataan yhä laajemmin pitkin Eurooppaa ja sen vuoksi nykysäännöt eivät tähän riitä. Ja sen vuoksi koko direktiiviehdotusta olisi pohdittava uudestaan. Kiitos sitten Roy ja hänen jälkeensä komission vastaan. As brief as possible. Thank you. Pyrin puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista. Haluaisin kiittää herra Kalia siitä, että hän tuli paikalla. En pyytele anteeksi sitä, että toistan saman, jonka olen sanonut aikaisemmin. Tämä liittyy eläinten kuljetuksiin ja tieteelliseen tutkimustietoon näistä kuljetusoloista hevoseläinten kohdalla. Tästä keskustellaan erittäin paljon, mutta ei keskustella hevosten erityistilanteesta. Ne löytyvät äh, tästä eläinkuljetusraportista ja vierailin EFSassa Parmassa ja keskustelin äh, siellä asiantuntijoiden kanssa ja he vahvistivat sen, että hevosten kohdalla tilanne on erilainen. Eli kaikella kunnioituksella pyytäisin teitä sitä, että tämän, tälle kategorialle harkittaisiin kahdeksan tunnin rajaa. En tiedä, tarkoittaako tämä sitä, että sitten avattaisiin tämä kahdeksan tunnin raja koskemaan kaikkia lajeja, mutta todellakin pyytäisin teitä käsittelemään tätä erityistapauksena koska on paljon tieteellistä tietoa, joka tukee tätä. On myöskin tietoa siitä, että hevoseläimet, joita viedään teuraaksi, niitä tuodaan Euroopan itärajojen tuolta puolelta ja tälle täytyy saada loppu. Toiseksi GM-tuotteista te puhuitte sovittelusta ja tämä tarkoittaa eri toimielimissä eri asiaa, mutta minun ymmärtämykseni olisi se, että Tanska puheenjohtajamaana on kieltäytynyt keskustelemasta GM-paketista josta siis puhuttiin viime vuonna. Sovitteluhan viittaisi siihen suuntaan, että näin ei olisi ja ehkä voisitte tässä hieman täsmentää, siis mitä tässä nyt tulee tapahtumaan ja keskustellaanko tästä paketista uudelleen neuvostossa. Kiitos. Bardzo dziękuję. Wypowiedziało się bądź zadało... Suurkiitokset. Me olemme nyt kuulleet 21 jäsentä ja nyt komission jäsen voi sitten vastata. Well, thank you very... Kiitos. Petokset elintarvikkeissa. Totta tosiaan me emme ole tietoisia dramaattisesta kasvusta elintarvikkeiden taholla tapahtuvasta petoksesta. Tämä tapaus, josta hiljattain kerrottiin, siis siitä, että teollissuolaa päätyi eh, elintarvikeketjun puolalainen teollissuola, jota sitten vietiin Tsekin tasavaltaan. Ilmeisesti tätä on tapahtunut jo useamman vuoden ajan, eli tämä ei ole mikään uusi tapahtuma, joka olisi seurausta taloudellisista tilanteesta. Minun uskoakseni meidän täytyy olla jatkuvasti valppaita, valvoa ja taistella petoksia vastaan. Tehän tiedätte, että petos on sellainen asia, joka jatkossakin tulee olemaan vaivanamme, ei ainoastaan elintarvikkeiden tuotannossa, vaan monella muullakin alalla me emme voi jättää yhtäkään kiveä kääntämättä taistelussamme tätä käytäntöä vastaan. Sitten ruoan haaskaaminen. Teen hyvin tiiviisti yhteistyötä kollegani komission ja sen Potocnikin kanssa elintarvikkeiden haaskaamisen suhteen ja tulossa on tiedonanto tästä asiasta hyvin piakkain. Elintarvikkeiden haaskaaminen on iso asia. Joka ikinen Euroopan kansalainen 180 kiloa elintarvikkeita haaskaa vuodessa. Siis tässä on kysymys jätteistä sen jokaisessa merkityksessä. Sillä on vaikutuksia ympäristöön, talouteen. Tämä on hyvin monitahoinen asia. Olen Potosnikin kanssa osallistunut konferenssiin viime vuonna, jossa käsiteltiin tätä asiaa. Kaikki sidosryhmät olivat mukana konferenssissa. Me ajamme sitä, että saataisiin aikaiseksi parempi ymmärtämys ja koulutettaisiin kansalaisia ruoan haaskaamisen suhteen. Yksinkertainen esimerkki. Esimerkiksi elintarvikemerkinnöissä merkinnöissä voitaisiin tehdä muutoksia, eli puhuttaisiin parasta ennen päiväyksestä ja päiväyksestä, jota ennen elintarvike täytyy käyttää. Tässä on kysymys terveysasiasta, koska sehän tarkoittaa sitä, että tuon päivämäärän jälkeen sitä ei tulisi enää nauttia tätä elintarviketta. Toisessa on taas sitten kysymys laatupuolesta. Tietyt elintarvikkeen ominaisuudet saattavat hävitä tietyn päivämäärän jälkeen, mutta kysymys ei ole kansanterveysasiasta jo tämä ymmärtämys jo sinällään tulee säästämään hyvin paljon elintarvikkeita. Sitten eläinlääketieteen lääkkeet, no, komissio aikoo hyväksyä nämä ehdotukset vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä on se aikataulu, joka meidän mielestämme on käytännössä mahdollista saavuttaa, koska me haluamme yhdistää tämän ehdotuksiin, jotka liittyvät antibioottiresistenssiin. Tässä myöskin, ja vastatakseni toiseen kysymykseen, joka täällä esitettiin, meidän etumme on tarkastella, voimmeko me, ja me teemme tässä yhteistyötä teollisuuden kanssa, voimmeko me saada aikaiseksi yhteistyötä eh, tiettyjen eläinlääketieteessä käytettävien rokotteiden kanssa. Niitä voitaisiin käyttää eläinten yhteydessä, siis ei ihmisiin, vaan eläimiin. Tästä syystä tämä on asia, jota me myöskin työstämme. Sitten jälleen kerran kuljetuskysymys. No jälleen kerran tässäkin pyritään tukeutumaan tieteeseen niin pitkälti kuin mahdollista ja nyt menen hyvin yksityiskohtaisesti tähän asiaan ja olen aikaisemmin esittänyt kysymyksiä ja edelleen mietin näiden kuljetusten tarpeellisuutta. Tällä tarkoitan sitä, että joskus meidän täytyy todellakin miettiä alkuperämerkintöjä silloin, kun puhutaan elintarvikkeista. Mutta toisaalta taas kun otetaan huomioon se, mitä itse asiassa tapahtui ja miten teollisuutta on uudelleen järjestetty vuosien mittaan Euroopassa, niin tämähän on kokonaan uudelleen järjestetty tämä markkina. Teurastamoista on tullut entistä suurempia. Me olemme kuulleet täälläkin puhuttavan siitä, että pieniä teurastamoja on suljettu. Tästä en välttämättä ole samaa mieltä, mutta näin on kuitenkin vuosien mittaan tapahtunut. Että yritettäisiin nyt kääntää tämä ylösalaisin, niin ei se yhdessä yössä tapahdu. Eli meidän täytyy olla varovaisia. Se, mitä me haluaisimme tehdä, ja mikä ihanteellinen tilanne olisi ja mikä on käytännössä mahdollista. Tämä täytyy ottaa huomioon ja minun mielestäni tässä asioiden vaiheessa ei ole suositeltavaa ryhtyä laatimaan uutta spesifistä lainsäädäntöä näistä kuljetuskysymyksistä, vaan meidän tulisi keskittyä täytäntöönpanoon, noudattamiseen ja tehdä se parhaalla mahdollisemmalla tavalla ja käyttää siinä modernia teknologiaa hyväksemme. Tästä minun mielestäni tässä on kysymys. Sitten Paulsenin neuvo puitelainsäädännöstä eläinten hyvinvoinnissa. No tätähän me tällä hetkellä juuri teemme. Me olemme laatimassa puiteasetusta, koska olemme täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että meidänkin mielestä tämä on paras tapa myöskin saadaksemme mukaan tähän joustavuutta joustavuutta siihen tapaan, jolla me tarkastelemme eläinten hyvinvointia ja keskityttäisiin tuloksiin eikä niinkään näihin menettelyihin. Tämä on juuri se, mitä me haluammekin tehdä. Sitten siirtymäkaudet. Jälleen kerran olen täysin samaa mieltä. Olen julkisestikin tämän sanonut. Meidän täytyy ottaa opiksi niistä kokemuksista, joita meillä on hiljattain ollut, esimerkiksi munivien kanojen kohdalla ja emakoiden kohdalla nämä siirtymäkaudet, ei siinä mitään ongelmaa ole minun kannaltani, mutta luoja paratkoon silloin, kun näistä neuvotellaan ja säädetään lakia, niin silloin täytyy varmistaa se, että niihin liitetään täytäntöönpano-ohjelmia jokaisessa jäsenvaltiossa ja mahdollisuus komissiolle valvoa sitä, että täytäntöönpano-ohjelmista pidetään kiinni. Tämä on ainoa tapa, jolla me voimme jälkikäteen varmistaa sen, että loppujen lopuksi täytäntöönpano on tapahtunut kaikissa jäsenvaltioissa. Ja vasta tuolloin sitten komissio voitaisiin huutaa hätiin, jos komissio ei olisi sillä välin ryhtynyt toimenpiteisiin. Tällä hetkellä komissio ei voi toimia ennen kuin siirtymäkausi on päättynyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän kätemme ovat täysin sidotut. Sitten mehiläiset ja nämä punkit, joista Italian tapauksessa puhuttiin, kun me, meille kerrottiin näistä raporteista, me ryhdyimme välittömiin toimiin me lähetimme nämä raportit eh, EFSAan ja aivan erityisesti, jotta tarkasteltaisiin annostusulottuvuutta, eh, Se annostus, jota laboratoriossa käytettiin, onko kysymys samoista annostuksista, joita sitten käytettäisiin pelloilla. Me odotamme raporttia EFSAlta hyvin piakkoin. Sitten dioksiini munissa. Jäsenvaltiot ovat hyvin herkkiä tämän asian suhteen, hyvin tiukkoja valvontaohjelmia on jo käytössä eri jäsenvaltioissa, eli me seuraamme tilannetta. Hiljattainen tapaus on Saksan tapaus. Siellä nousi pinnalle dioksinitapaus viime vuonna. Ja minun täytyy sanoa, että kun tämä tuli päivänvaloon, niin Saksa ryhtyi ripeästi toimiin. Ja tilanne saatiin hallintaan hyvin nopeasti. Sitten tuotteiden maahantuonti muista maista. Tämä on suuri asia. Roa Ajuuso otti tämän esille. Tämä on suuri asia, koska me tiedämme, että VT on sääntöjen mukaisesti me emme voi käyttää eläinten hyvinvointia puolustuksenamme silloin, kun on kysymys tiedon saamisesta muista maista. Ja tästä syystä meidän täytyy painottaa sitä, mitä, mistä herra Roa Ajuusekin puhui. Toisin sanoen eläinten hyvinvointipolitiikassa ei ole kysymys ainoastaan eläinten hyvinvoinnista. Siis mehän uskomme siihen, mutta tässä on kysymys myöskin elintarvikkeiden laadusta. Ja täten tämä on sellainen asia, jota ihmisten tulisi vaatia. Tupakkatuotteet, no jälleen kerran voin vain sanoa, että tupakan tuotannossa. Siinä on kysymys työpaikoista. Voin vakuuttaa teille, että tämä otetaan täysin huomioon vaikutusarvioinnissa, jota me olemme valmistelleet, mutta samaan aikaan tupakka tappaa 650 000 ihmistä joka vuosi kuolee tupakan takia. Kyse on suuresta menetyksestä, jopa taloudellisista tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä tuskasta ja kärsimyksestä, jota nämä ihmiset joutuvat kärsimään, vaan tässä on kysymys myöskin suurista taloudellisista menetyksistä ja kovista paineista meidän kansanterveyden kestävyydelle yleisesti ottaen. Keskustelun kansallistaminen GMO-tuotteiden kohdalla, no totta se on. Tässä asiassa jälleen kerran komissio on toiminut 12 jäsenvaltion pyynnöstä. Ja itse asiassa me olemme sitä mieltä, että tämä on elinkelpoinen ehdotus. Tämä on elinkelpoinen ehdotus sen takia, että logistinen ja maantieteellinen tilanne monessa jäsenvaltiossa vaativat sitä, että tehdään spesifisiä päätöksiä jäsenvaltioissa liittyen GMO-tuotteiden viljelyyn. Minun mielestäni tästä ei tulisi kehkeytyä ongelmia viljelläänkö GMOta enemmän vai vähemmän Euroopassa. GMO on jo keskuudessamme. Ei tässä ole kysymys siitä, palaako GMO, ovatko ne poistuneet. GMO on keskuudessamme ja sen läsnäolo tulee kasvamaan entisestään, kun Eurooppaan kohdistuu entistä enemmän elintarvikehuoltoon liittyviä paineita. GMO-tuotteiden viljely on kasvamaan päin muissa maissa. Eli tämä on asia, johon meidän täytyy puuttua ja vetoaisin kaikkiin sen suhteen, että meidän on suhtauduttava tähän objektiivisesti ja loogisesti, pitäen mielessä kaikki nämä turvallisuuskysymykset, kaikki ympäristöön liittyvät kysymykset. Kuten tiedätte, kun aloitin tämän asian käsittelyn melkein kymmenen vuotta sitten, niin silloin sanoin, että minä puollan innovointia, mutta mutta nimenomaan vastuullista innovointia. Siinä otetaan huomioon turvallisuus ja siitä myöskin yhteiskunta hyötyy. Ja tätä me tällä hetkellä ajamme. EFSAn läpinäkyvyys, minun on sanottava, että me olemme tehneet paljon EFSassa jo nyt läpinäkyvyyden takaamiseksi. Kyse on asioista, joista aloin kuulla Äh, huhuja jo silloin, kun astuin virkaan ja voin vakuuttaa teille, että olen tuosta hetkestä lähtien painostanut ja vaatinut läpinäkyvyyttä ESFRAn suhteen. EFSA on jo ryhtynyt usean, useisiinkin toimenpiteisiin tarkastakseen kaikki ne henkilöt, jotka ovat näissä tieteellisissä arvioissa mukana. Ongelmia syntyy silloin tällöin, koska ihmiset ovat ihmisiä. Mutta voin vakuuttaa jälleen kerran teille, että me ryhdymme toimiin ja me painotamme komissiona sitä, että toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Myöskin pitää mielessä sen, että EFSA on riippumaton elin, eli en voi komennella EFSAa ja ohjailla sitä sen suhteen, kenen tulisi kuulua mihinkin lautakuntaan. Mutta me olemme tehneet heille selväksi sen, että E, emme ainoastaan pidä kiinni läpinäkyvyydestä sinällään, vaan myöskin siitä käsityksestä, joka, joka muilla on tästä läpinäkyvyydestä, koska tässä ei puhuta ainoastaan faktoista, vaan myöskin e, siitä luottamuksesta, joka kansalaisilla täytyy olla sen suhteen, että kun EFSA on hyväksynyt jotakin, niin se on e, tehty asianmukaisella tavalla. Tästä olen samaa mieltä. Olen aina vastaanottavainen, olen aina valmis ottamaan vastaan ehdotuksia toimiksi, joihin meidän tulisi ryhtyä, koska minä uskon lujasti siihen, että tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten vieraslajikysymys. Kollegani Potocnik johtaa tämän asian käsittelyä. Me jatkuvasti keskustelemme siitä, mitä tässä asiassa tulisi tehdä. Torjunta-aineiden vähäinen käyttö. Me teemme yhteistyötä viljelijöiden ja teollisuuden kanssa ja toivon mukaan tästä saadaan raportti hyvin pian. Sitten mitä tulee tapahtumaan GMO-ehdotuksen suhteen? No jälleen kerran totean, että parlamentti on tehnyt näkökantansa selväksi, se on äänestänyt kannastaan. Neuvoston täytyy vielä tehdä päätöksiä siitä, mikä sen kanta on. Neuvostolla ei tällä hetkellä ole kantaa asiaan. Viime maaliskuussa sopimukseen ei päästy, emmekä me tiedä, tuleeko tämä kesäkuussa takaisin pöydälle. Ja jos se tuodaan takaisin neuvottelupöytään, niin silloin todennäköisesti neuvoston kantakin on olemassa. Ja sitten täytyy keskustella parlamentin ja neuvoston välillä tästä asiasta ja löytää ratkaisu näiden eri kantojen välillä. Kiitos. Dziękujemy panie komisarzu. Państwa nie ma czasu na... Kiitos komission jäsen. Meillä ei ole enää aikaa kysymyksille, eli tässäpä tämä, mutta toivon, että komission jäsen palaa valiokuntaamme pikapuoliin, jotta voimme jälleen kerran käydä mielipiteen vaihtoa. Me toivomme tätä kovasti. Vielä suuret kiitokset komission jäsenelle. Keskeytämme istunnon pariksi minuutiksi teknisistä syistä.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 äänestyksillä. Luis Capos Santos on laatinut äh, mietinnön äh, neuvoston asetuksen 73 2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta. Ja puheenjohtaja keskeytti vuodatuksensa. Czy możemy zaczynać? Eli että voitaisiinko nyt jatkaa kokousta puheenjohtaja Patistaan? Bardzo dziękuję. Zaczynamy. Bardzo proszę. No niin. Kerro vielä. Eli että äänestyksiin. Seuraavaksi En, Luis Manuel Capula Santosin mietintö ensin, jos, jolla muotetaan neuvoston asetusta 73 kautta 2009 koskien viljelylle vuonna 2013 myönnettävien suurien suorien tukien soveltamista. Siihen on jätetty 14 muutosesitystä. Ne ovat siinä äänestysluettelossanne budjettivaliokunta on, on lausunnossaan suositellut komission ehdotuksen hyväksymistä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Olkaa hyvä. Um Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Tämä on nyt ensimmäinen äänestys koskien YMPn uudistuspakettia. Kyseessä on hyvin tekninen asetus, joka on äärettömän tärkeä. On hyvin tärkeää pelastaa siirtymäaika. Uskon, että sekä omat ehdotukseni, kuten aika, yleisemmin tarkistusehdotukset, ottavat huomioon nämä tärkeimmät huolenaiheet, joita eri jäsenvaltioissa saattaisi nousta. Joten sekä minun mietintöni, kuten myöskin tarkistukset, joista muuten haluan kiittää, suurennossa enim, enim, hyvin enimmäkseen takaavat ongelmattoman siirtymävaiheen uuden mallin ja uuden tai vanhan mallin ja uuden YMP välillä. Haluaisin kiittää parlamentin virkamiehiä, sihteeristöä ja komissiota heidän antamastaan tuesta tämän hyvin teknisen mietinnön laatimisessa. Kiitoksia. Dziękujemy posłowi sprawozdawcy. Kiitoksia esittelijä. Nyt äh, käynnistämme äänestyksen korteilla. Muutosesitys numero 7 äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Äh, äh, tulokset tulokset näkyvät tuolta seinältä, eli en kommentoi, mutta tämä nyt kumminkin hylättiin selvästi. Numero kahdeksan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Muutosesitys yhdeksän. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Päättyy. Poprawka została odrzucona. Hylätty. Numero 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Menemme eteenpäin artiklaan 1, artiklaan 1a, 4a uusi. Siihen on Mäkkinen sieltä suullinen muutosesitys. Kiitos puheenjohtaja. Tämä liittyy 68 ja 69 ja teksti ei ole aivan sama kuin tässä tekstissä, joten luen sen. Kappale 8. Ensimmäinen elokuuta 2012 mennessä tai kuukausi julkistamisen jälkeen jäsenvaltiot, jotka tekivät päätöksen, on viitetään, viitataan artiklissa 69, voivat tarkistaa sitä ja päättää 2013 lähtien. Ja sitten toinen osa, artikla 69, jäsenvaltiot voivat eh, elokuun ensimmäiseen mennessä 2009 tai ensimmäiseen elokuuta 2010 tai ensimmäinen elokuuta 2011 tai ensimmäinen elokuuta 2012 mennessä tai kuukausi julkaisemisen jälkeen ne voivat päättää käyttää eh, ja niin edelleen. Eli tämä on se suullinen tarkistus, jota ehdotan. Kiitos. Dziękuję. Czy Pan poseł sprawozdawca chciał się odnieść. Hyvä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Kyllä vaan hyvä. Dziękujemy. Hyvä. No niin. Ala, aloitamme äänestyksen. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Menemme edelleen numeron 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana numero 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Numero 14 seuraavaksi. esittelijä haluaa kannattaa ensin alkaa, päättyy. Hyväksytty jälleen. Seuraavaksi äänestämme sitten kokonaisesta, kokonaisuudessaan äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten itse päätöslauselma luonnosehdotuksesta äänestys. Jos alkaa, päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöksestä käynnistä neuvottelut äh, neuvoston kanssa äh, ensimmäisen käsittelyn sopimuksen nojalla äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. No niin, no sitten seuraava äänestyskierros. James Nicholsonin lausunnosta haluaako valmistelija käyttää puheenvuoron? Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tänään me äänestämme tästä lausunnosta, joka liittyy nautaeläinten tunnistamiseen. Tätä lykättiin edellisestä valiokuntakokouksesta, koska huhtikuussa komissio julkisti hieman muutetun ehdotuksen. Muutokset liittyvät liittyvät täytäntöönpanoon ja delegoituihin säädöksiin. Tämä on tekninen asia. Tämä muutettu ehdotus on parlamentin kannalta hyväksyttävämpi. Kuitenkin olen jättänyt kaksi lisätarkistusta sanktioihin liittyen. Minun mielestäni sanktioiden ne tulisi alistaa delegoiduille säädöksille – ja täten parlamentille annettiin, annettaisiin jonkinlaista valtaa tässä asiassa tulevaisuudessa. Minuta przerwy, bo przyszedł pan przewodniczący. No niin, keskeytämme käsittelyn hetkeksi, koska varsinainen puheenjohtajamme saapuu paikalle. Okay, okay. Okei, okay, kiitos scusa, ma... Pahoittelen poissaoloa. Bene. Aperta la votazione. No niin, äänestys alkaa kohta kymmenen. Äänestys alkaa. Tarkistus kymmenen siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 23. Niin. Votazione chiusa. Ja päättyy. Hyväksytty. Votazione aperta sul 24. Sitten 24. Ja päättyy. Hyväksytty. 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 26 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Näyttääpä olevan hyväksytty. 27-28 yhdessä. Äänestys alkaa. 27 ja 28 siis yhdessä äänestys päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 29.31 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Äänestys alkaa 31. Ja päättyy. Hyväksytty. 32 ja 6 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 34-35 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty. Sitten 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 36.42 42 yhdessä äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 39.41 41 yhdessä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 43 Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 44. Äänestys alkaa. 44 hyväksytty. 47. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 49 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 50 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 53. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 55. Äänestys alkaa 55. Ja päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 61. Ja päättyy hyväksytty. Sitten 62. Äänestys alkaa ja päättyy. Näyttääpä hyväksytyltä sekin. Ja 57. Äänestys alkaa. Eiköhän sekin ole hyväksytty, kyllä vain. Seuraavaksi johdantokappaleet, tarkistus 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 11 ja 12 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 2, 13 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten kolme. Äänestys alkaa. hyväksytty. Niin äänestys päättyi. Sitten 15. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Tarkistus 59. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa neljä. Ja päättyy. Hylätty. 16. Niin pahoittelen 19. Tästä äänestämme. 19 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 21 ja 22 yhdessä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sitten loppuäänestys näin muutetusta esityksestä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Hyväksytty. Onnittelut. Luis Kapule Santasille. Ei vaan, hetkinen. On Puheenjohtaja taisi vähän erehtyä. No kenet, ketäs nyt pitikään onnitella? Gutierrez, niinkö? Ei sekään. Oh, anyway, thank you. No kiitos joka tapauksessa. Neanche. No, no. Allora adesso colleghi ci abbiamo una, una discussione a po- No niin, nyt meillä alkaa keskustelu suljetuin oviin. Aiheena epäsuotuiset alueet, komission pitää, pitäisi tästä asiasta meille kertoa. Joten pyydän kaikkia niitä, jotka eivät ole parlamentin jäseniä, poistumaan salista. Abbiamo votato Nicholson? Sì, sì, abbiamo votato. Quindi abbiamo votato anche gli altri. dobbiamo la... tutti quelli che non sono membri del Parlamento. Todella kehottaisin kaikkia muita paitsi parlamentin jäseniä poistumaan salista, koska meillä alkaa tässä suljetuin ovin tapaaminen komission kanssa koskien tulevia epäsuotuisten alueiden määrittelykriteerejä. Todella keskustelemme tästä suljetuin ovin, vain parlamentin jäsenet voivat jäädä tänne ja myös ryhmien virkamiehet tietenkin.